Dear colleagues. Hyvät kollegat. Señoras y señores. Please be seated. Voisitteko istuutua ja pyrkikää hiljaisuuteen, koska kuten sanoin, meidän täytyy hoitaa kolme asiaa, tärkeää, monimutkaista asiaa. Meidän täytyy äänestää äänestykset tulevat olemaan hyvin monimutkaisia ja aikaa vieviä. Eli aivan ensimmäiseksi pyytäisin teiltä parasta mahdollista yhteistyötä, jotta vaikeuksia ei synny. Tämä on hyvin teknisesti monimutkainen äänestys. Ja myöskin, että auttaisitte puheenjohtajaa saamaan vietyä tämän läpi ja korjaamaan ne virheet, joita saattaa tulla uudelleen laskennassa, kun kompromisseja on tehty ja joitakin tarkistuksia jotkut raukeavat heti kompromissin äänestämisen jälkeen. Eli pyydän teiltä yhteistyötä ja tehkäämme parhaamme, koska me olemme aikaisemminkin käyneet läpi vaikeita äänestyksiä. Tämä saattaa jopa osoittautua pahimmaksi koskaan. Mutta ihan ennen kuin aloitamme, niin haluaisin onnitella italialaisia kollegoja. He juhlivat tänään Italian yhtenäisyyden 150-vuotispäivää. Italia on Euroopan unionin jäsen ja haluaisin onnitella italialaisia kollegoja tämän vuosipäivän johdosta. And a last reminder, of course, the ja viimeinen muistutus, varmaankin kaikki ovat tietoisia siitä, että äänestys suoritetaan sähköisesti, joten jokaisella täytyisi olla äänestyskortti siellä oikeassa kolossa, jotta voimme aloittaa. Roa Intveld. Thank you, Chair. I did... Kiitos puheenjohtaja. Minä en halua täällä komissaarin kuullen sanoa. Voisitteko teiltä jonkun selityksen sähköpostista tai muuten säännöistä, jotka koskevat suljettujen ovien takana pidettäviä kokouksia. Täytyy keskustella asiat. Me olemme no-, noudattaneet normaalia käytäntöä tässä. camera session assistance. Jo, joissa, joissakin valiokunnissa on annettu lupa avustajille olla paikalla, mutta meillä on omat sääntömme ja täytyy seuraavan, seuraavan koordinaattorin kokouksen yhteydessä tämä asia ottaa esille. En minä puhu mistään avustajista, vaan ihmisistä, joilla, jotka eivät ylipäätään ole mitään tekemistä Euroopan parlamentin kanssa. Äh, minä haluaisin seuraavaa kertaa silmällä pitäen tietää, kenellä on ylipäätänsä lupa olla näissä tilaisuuksissa mukana, että noudattaa näitä sääntöjä. Tämä sopii, mutta epäilempä, että henkilöille, jotka salissa olivat, että heillä ei olisi ollut mitään yhteyttä Euroopan parlamenttiin, mutta me pureudumme tähän seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. Varmistamme sen, että jos pidetään kokous suljettujen takana, niin silloin se sellaisena myös pidetään. Muutenhan sillä ei ole mitään merkitystä. Ensimmäinen suuntaan antava äänestys liittyen direktiiviehdotukseen, joka liittyy tiedonsaantioikeuteen rikosoikeudellisissa menettelyissä. Esittelijänä on Rova Birgit Sippel ja aloitamme. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta niin, Rova Flotre. Tämä jälkimmäinen osa tarkistuksesta 139, se ei, sitä ei kateta kompromissilla yksi, ja täten sitä täytyy äänestää. Se lukee tässä esityslistassa, tässä äänestyslistassa. Siis puhutte kompromissi kakkosesta, kun puhutte. Me äänestämme sippelistä, rikosoikeudellisesta menettelystä. Niin te ilmeisesti erehdytte tässä. No niin, kerrataan, eli mennään eteenpäin. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme tässä meillä on useampia kohtakohdalta äänestyksiä. Ensimmäinen kohtakohdalta äänestys, The Right of Access to Evidentiary Material Related to the Case. Ensimmäinen kohtakohdalta äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Todennäköisesti se hylättiin, mutta varmistetaan, koska tulos ei ollut selvä. Äänestys alkaa. Kohta kohdalta äänestys kompromissi kolme. Siinä on ainakin viisi eri osaa, enemmänkin kuusi osaa kompromissi kuutosessa. Kompromissi kolmosessa puheenjohtaja Roa Sipel. Clear for everyone. Selventääkseni kaikille, mistä äänestämme, jos äänestetään kohta kohdalta. Jos äänestetään kyllä, tarkoittaako se, että se pidetään? Okei. Okay. Jos äänestetään ei, emme halua sitä. Okei. Okay. Ihan vain selventääkseni kaikille. Now let's proceed mennäänpä eteenpäin. Ensimmäinen kohta kohdalta äänestys. Tarkistamme koneäänestyksellä tämän ensimmäisen kohta kohdalta äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. It's 28. 28 vastaan eli hylätty. Toinen kohta kohdalta äänestys puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sama tulos. Kolmas kohta kohtaalta äänestys puolesta vastaan, tyhjää, ilmeisesti hylätty. Neljäs puolesta vastaan, tyhjää, hylätty myöskin viides osa ja siihen on äh, suullinen tarkistus Aldelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus Albrechtilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten yleisäänestys tästä kompromissista kolme. Tarkistamme koneellisesti. Haluatte tarkistuksen tästä Albrechtin kohdasta. Eli tarkastamme suullisen tarkistuksen, joka on tehnyt Albrecht. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. 31 vastaan 19, eli hyväksytty. Tarkistus kolme sellaisenaan Niin siis kompromissi kolme muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 55 Roa Ludfordilta. Erillinen äänestyslauseesta at the point when those rights become applicable puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty. Eikö? Tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistakaamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pienellä enemmistöllä, mutta hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus 61. Erillinen äänestys as they apply in national law lauseen pätkästä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hylätty. Katsotaanpa sitten seuraavaksi 75. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten moni tarkistus raukeaa, joten pääsemme kompromissitarkistukseen neljä. Siellä meillä on kohta kohdalta äänestys Rouva Ludfordilta. Se kerrotaan teille siellä äänestyslistassa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromissi neljä muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneäänestyksellä Tarkistamme. Tarkistus 78. 76 raukesi, siitä ei tarvitse tarkistaa. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi moni tarkistus raukea, eli seuraavaksi kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 erillinen äänestys artiklasta 6.3b. Me äänestämme tästä erikseen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 muutettuna. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Kompromissi seitsemän. Muutettuna. Meillä on suullinen tarkistus Latfordilta. Ensimmäisenä tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty myöskin. Minun mielestäni se hylättiin. Tarkistetaanko? 108. Ei, puheenjohtaja korjaa. 104, 104, 104. Koneäänestyksellä tarkistamme 104. Äänestys päättyy. Hylättiin. Sitten eteenpäin 108 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, ilmeisesti hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen kohta kohdalta äänestyksenä Latfordilta. Pyydän anteeksi. äänestämme tästä kohta kohdalta äänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin pahoittelen, Rouva Latford. And the vote on the compromise amendment 10 as, as amended. Ja nyt sitten kompromissitarkistus 10 täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin moni raukeaa. Moni raukeaa ja täten pääsemme tarkistukseen 125 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Jälleen kerran tietyt raukeavat, joten pääsemme kompromissiin 11. Kohta kohdalta äänestys Latfordilta puolesta vastaan tyhjää, ilmeisestikin hyväksytty. Ja nyt sitten muutettuna puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jälleen kerran pääsemme tarkistukseen 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme, tarkistamme tarkistuksen 36. Äänestys alkaa. 36. Vote is closed. Äänestys päättyy. Let's see. Yes, it's adopted. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Jotkut raukeavat. 137 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälleen kerran tarkistuksia raukeaa. Ja tämän myötä pääsemme suoraan johdantossaan kappaleisiin ja viitteisiin. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 12. Jälleen kerran erillinen äänestys Roa Ladfordin pyynnöstä. Ensin erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää. Eh, hylätty, hylätty puheen. Hyvä, hyväksytty. Ajoin sanoa. Niin. Kuulin näin, että Rova Latford äänesti vastaan omaa erillistä äänestystään. Äänestys meni läpi. Ja nyt äänestämme kompromissi 12 täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 30. Va- vastaan puolesta. Puolesta. Ja nyt vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 15. Jälleen kerran edellinen äänestys Ludfordin pyynnöstä. Ensin erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pahoittelut jälleen kerran Rouva Ladfordille. Ja nyt sitten muutettuna tämä kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 kohtakohdalta äänestyksenä Ensimmäisenä äänestämme 37 sellaisenaan puolesta vastaan. Tyhjää, ilmeisesti hylätty. Näyttäisi siltä, että se on hylätty. Tarkistamme. Ko? Haluatteko, että tarkistamme? Mm, tarkistetaan vaan, mutta miksi, miksi ensin siksi siinä muodossa, kun se on jätetty, ja sitten vastakohta kohdalta, eikä toisinpäin, niin kuin minun äänestysselityksessä tai luettelossa sanotaan. No minun äänestyslistani kertoo jotakin muuta. Näin joskus tapahtuu. Joskus näin tapahtuu, mutta olette oikeassa. Minun äänestyslistani on kirjoitettu näin. Ensin sellaisena ja sitten ilman näitä tiettyjä sanoja. Eli mennään tämän mukaisesti. Ensin tarkistus 37 ilman sanoja as far as practical. Vastustaako Rova Ludford? Simply to vote on... Eikö se voi... Eikös voi, voi äänestää vai sanasta as far as practicable? Vote on the words, okay. Erillinen äänestys siis näistä sanoista. No niin, äänestämme tarkistuksesta ilman sanoja as far as practicable puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 37 sellaisenaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme äänestyksellä? 37 sellaisenaan. Tarkistamme. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. It's adopted. It's adopted. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 favor. 44 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt selvästi tätä jakoa äänissä, eli tarkistamme. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Niin siis kaikki eivät sosiaalidemokraattisesta ryhmästä nostaneet kättänsä ja tästä syystä en nähnyt tätä jakoa selvästi. Sitten 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten sähköisesti lopputulos Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei pääty. No niin, se hyväksyttiin 49 puolesta kolme vastaan. Onnittelut Rova Sippelille. Moving on to the second voting list. Sitten toinen äänestysluettelo. epäile yhtään sen vähemmän tärkeä. Se on Saimon Pusuttilin mietintö Frontexista, suuntaantava äänestys. Aloitetaan. to assist me. Yeah. Okay. yeah. yeah. It's going Regarding to be those with, those with yeah. Okay. Yeah, yeah, those with falls. Okay. This is going to be a little complicated. Tämä on nyt vähän monimutkaista. Pyydän kärsivällisyyttä etukäteen. No, lähdetään liikkeelle. Kompromissi ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kakkonen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty luulisin. Joo, hylätty. Sitten kompromissi neljä, kohta kohdalta. Viisi osaa. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viides puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt. Kompromissi viisi Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 103. Kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Toinen osa puolesta. 103 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 vedetty pois. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 107, tarkistetaan 107. 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Muistakaa käsien nostetta näin. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen. 108 on vedetty pois. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkoitus 110. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus AFET 9 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112. Tarkistetaan 111. 111 tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty pienellä erolla. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10, pahoittelen. Puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaanko 10? Okei. Okay. Oli eräänlainen kohta kohdalta. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Nyt se on päättynyt. Hyväksytty. Sataviisitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 vedetty pois. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 119 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Jos haluatte tarkistaa, niin tarkistetaan. Tarkistetaan. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. Eteenpäin 120. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Nyt kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt monet raukeavat ja siirrytään tarkistukseen 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrytään tarkistukseen 14 ja 16. Äänestetään yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Kohta 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 15 kohta 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, alakohta 2a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 129. Ei kun, anteeksi. Siis kohta kolme. Tarkistus 15, kohta kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää ei ollutkaan sitä äänestystä. 134 vedetty pois myös. Afet 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 15, alakohta 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 135 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Anteeksi, hyväksytty. 137. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Joitakin tästä raukeaa. Ja mennään tarkistuksesta 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 vedetty pois. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Afet 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei selvä. Tarkistetaan. Afet 14. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Afet 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rafet 15 raukeaa, koska edellinen hyväksyttiin. Joten päästään tarkistukseen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 vedetty pois, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 154 suullinen tarkoitus herra Lampreen yhdikseltä sinne mukana puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. joten siirrytään AFET 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus vihreiltä. Tarkistuksen 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162. 162. Tarkistetaanko suullinen tarkistus? Tarkistetaan edellinen vihreiden suullinen tarkistus. 160 äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä. 162 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta. Vastaan hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta raukeaa. Jep. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyvällä, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170. Se oli kielellinen lisäys tai muutos. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin taitaa olla. Tarkistetaan 173. Äänestys alkaa. Päättyy. 29 puolesta hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 174 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, hyväksytty, anteeksi. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. f 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjään. Ylätty. 45, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan. Oli monia tyhjiä, mutta luulen, että se oli hyväksytty. No niin, 186 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty eteenpäin. 187 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Anteeksi, hylätty. hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta 48. 48, pahoittelen. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 pois. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satayhdeksänkymmentä ei raukea. Okei, okay. 190. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 vedetty pois. 195. Onko vedetty pois? Rova Sippel. Pysyykö vai onko vedetty pois? Onko se vedetty pois? 195. Selvä. Ei. Sekö on? Ai se on. Jääkö se jäljelle vai onko vedetty pois? Vedetty pois. Okei. Okay. Sitten siirrytään tarkistukseen 197. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 196 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty hyväksytty, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 199 puolesta vastaan tyhjää taitaa olla hylätty. Jo, joo, hylätty. Afet 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin vain EPP äänestävä vastaan, jos en erehdy, jos en erehdy. Tarkistetaan. Tarkistetaan. AFET 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 200 kahdessa osassa. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta. Vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 56 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta 206 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ei kun mielestäni se on hylätty. Enemmän ääniä vastaan. No, tarkistetaan. Mä en voi EPPn äänestävän vastaan, mutta tarkistetaan. 58, 58. Tarkistetaan, 58, äänestys alkaa. 58, äänestys alkaa. 58, äänestys päättyy. Kyllä oli hyväksytty. Kaksisataakymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta aikun anteeksi 15 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tai 16 samanlainen. 214 puolesta. Ei. 214. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siitä päästään. Ei kuule se raukeaa. Tarkistus 60. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Se oli hyväksytty. Afet 29. Afet 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. puolesta vastaan hyväksytty. kuusi 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 afetti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Avet 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 suullisen tarkistuksen kerran raukeaa. Se oli hyväksytty. Edellinen. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei vedetty pois. 63 ei raukea. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ei kun anteeksi 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. hyväksytty. 252 puolesta vastaan. 254 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Alfred 36 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Nyt sitten johdantaosan kappaleet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 73 ja 74 ovat samanlaista. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 1 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy olla hyväksytty tyhjien kautta. Olenko väärässä? Tää tiedän, että on vaikeaa, mutta joskus en näe käsiä ollenkaan. Näe, miten kädet nostetaan. Yritän luottaa koordinaattoreihin, ja jos koordinaattorit kannattaa nostaa käsiä ylös, niin sitten on ongelmia. Afet 1, Afet 1, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Afet 1, äänestys alkaa. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Afet 2 puolesta Afet 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. Terveisiä on ajantaa se. Siis Afet 2. Äänestys, alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 77 puolesta. Vastaan tyhjä, Hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Raafet 3 puolesta vastaan tyhjää. Nyt se hyväksytty. Tarkistetaan. Tällä kertaa liberaalit ovat aina äänestää jaa. No mutta tarkistetaan. Afet 3. Äänestys alkaa. Afet 3. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty yhdellä äänellä. Yhdellä äänellä. En tiedä, tekikö joku virheen, mutta näin se äänestys on ja se pätee. Tarkistus 80 puolesta. 80 e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 4. Tarkistetaan 80. Jälleen tarkistetaan 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy nyt. Nyt se on hyväksytty. Afet 4. Puolesta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus. Vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty sitten äänestys päätöslauselman luonnoksesta. Jo, jotenkin kohta kohdalta äänestyksiä 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 vedetty pois, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestystekstistä muutettuna puolesta vastaan. Äh, niin, anteeksi, pahoittelen. Tässä on koneellinen äänestys, koska on loppuäänestys. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkolme puolesta seitsemän vastaan. Onnittelut herra Busutilla. Herra Busutil, olkaa hyvä. Chairman, for 30 seconds haluaisin puoleksi minuutiksi käyttää puheenvuoroa kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä hienosta yhteistyöstä, mutta erityisesti neuvonantajia, omia, omia avustajien vieressäne istuvaa äh, naishenkilöä äh, erinomaisesta avusta. Äh, kiitoksia vaan kaikille. Mutta ihan ei ole maalissa vielä Kolmas äänestys vielä. Matkaa on perille. Tämäkin on melko raskas pala. Pyydän vieläkin pitkämielisyyttä, yhteistyöhenkeä. Holmeier siellä ö, viittilöi, niin mitä? Sitzende, liebe Kolleginnen und Puheenjohtajat, hyvät kollegat. Ihan alussa haluaisin kiittää esittelijää ja yhteisesittelijöitä. Niin, että kun oli näitä vaikeita kohtia, niin viime päivinä ollaan pystytty hyvin saamaan yhteisymmärrystä. Tämä maahanmuutto on, siinä on tärkeää, että parlamentin puolelta saadaan hyvin laaja enemmistö. Valitettavasti aika ei riittänyt siihen, että kolmessa neljässä muussa yhteisessä kohdassa oli voitu löytää yhteinen nimittäjä, mutta EPPn puolelta haluaisin ilmaista, että huolimatta siitä, mikä tulos on, niin olisi positiivista, jos näistä kolmesta neljästä kohdasta yritettäisiin saada laaja yhteinen enemmistö, koska mitä suurempi enemmistö on parlamentissa tässä te- tematiikassa, niin sen parempi on asemamme neuvostoa kohtaan ja että saadaan koko asiakokonaisuutta eteenpäin paremmin, joten EPPn valmiudesta tässä kertoisin niistäkin kohdista, josta ei ole vielä saatu sopua. Thank you very, very much for your... Kiitoksia näistä eh, huomioistanne, edustaja Olmajer. Kuten sanottu, <clears throat> nyt etenemme siis tämän eh, <clears throat> kolmanteen eh, raskaaseen äänestysrupeamaan. Sitä ennen muutama ilmoitusasia. Ymmärtän, että ymmärtän, että, että aivoni on yhtä, käy yhtä kankeasti kuin kieleni tällä hetkellä. Muutama ilmoitus se kumminkin tähän ente äh, kärkeen. Täällä on vielä viime hetken äh, muutoksia, jo, joista on päästy ihan viime, het, viime hetkillä sopimukseen. Ensinnäkin, ensinnäkin esittelijä kannattaa muutosesitystä 109 ja toisekseen, niin sitten 43 raukeaa, jos 251 ja 52 niin muutokset menevät läpi. Sitten seuraavat tarkistukset on kokonaan vedetty pois. 85, 256 ja 238 200, 280 ja 272. Sitten on tehty suullinen muutos, Se on, se on edustaja Hirschiltä tullut kompromissin 10 artiklaan 38. Wikström hyvin lyhyt työjärjestyspuheenvuoro. Miksikäpä ei otettaisi niitä sitten, kun siihen kohtaan päästään, koska eivät ihmiset nyt tätä oikeata kohtaa paperista löytä, eli otetaan ne sitten, kun ne eteen tulevat. Gonna try to keep track of... No täytyy nyt sit, yrittää sitten seurata niitä, niistä muutosyksistä, jotka raukeavat tässä esityksen mittaan. Olkaa kaikki tarkkana. No niin, kuten tiedetään siis, tässä on nyt sitten kysymys kansainvälisestä suojelusta uudelleen laaditussa muodossa. Esittelijä edustaja Guillaume on esittelijänä. Lähdetään liikkeelle. Numero viisi muuta siltä puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 8, 80 on lingvistinen korjaus, 81 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten numero kuusi 82 ja 83, kaikki ne, ei 82, 6 ja 82 ovat ää, identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kahdeksan. No tarkistetaan. Okay, I will tell you then every time it is uh, withdrawn or something, okay? We're, we're checking on amendment 7. Nyt tarkistamme siis muutosta 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 85 vedetty pois 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 92 ja 3 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty numero kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Pyydetään tarkistusta numerosta 96. Hän siis alkaa. Äänestys päättyy. Y 29, 19 äänen hyväksytty. Numero on 9 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 Flotrin suullisin lisäyksineen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Muutosesitys 98 puolesta vastaan tyhjä. Taidettiin hylätä, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. 98 on tarkistuksessa. Äänestys alkaa ja päättyy. 98 äänestys ja päättyy 26-22 äänin hylätty. Ja sitten 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 103 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. No, minusta se ei, minusta se ei kylläkään mennyt läpi, mutta tarkistetaan nyt kumminkin ryhmä ja kollega selvä. Tarkistamme siis eh, numeron 111. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Halusitteko tarkistaa myöskin 110 sitten? No, tarkistetaan sitten. Mennään, mennään taaksepäin. Kelataan taaksepäin 110. Sat, siitä äänestys alkaa ja päättyy. Ylätty. No niin. 112 nyt sitten puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Hyväksyttykö? Ai hyvä, no niin, no, tarkistetaan sitten. Jaksakaa nyt nostaa niitä käsiä, muuten me joudumme tarkistamaan kaikki. Eli 114 tarkistus. Sitä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan, vast, vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 ja 118 yhdessä ovat samanlaiset nimittäin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 äh, ja 119 ja 120 ovat identtiset keskenään puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 121 sitten puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kompromissiin 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 127 puolesta. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyväksytty, hyväksytty. Liberaalit GPP olivat samalla puolella. Hyvä, läpi sen nyt meni. Haluatteko te tarkistamme? No tarkistetaan sitten. No ei sitten. 129 puolesta. 129. 128, 128 puolesta vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. Ja nyt 129 puolesta vastaan. Tyhjiä. hylätty. 130 puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty. 131 puolesta vastaan. Vast, äh, hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hyvät, hyväksytty, hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan Tyhjä. hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 ja 135 identtiset puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 136 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistama sitten. 141. 141. Äänestys on siitä nyt päättynyt. Hylättiin niinpä. 142 sitten puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväks, äh, hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. <clears throat> Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 140, 151 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytty. 152 That's what I was saying. 152 does not fall. Eli 152 ei raukea, niin kuin äsken yritin teille esittää. Okay. Do we agree that 152 is falling too? 152 raukeaa myöskin, sopii minulle. Jatketaan mennään 178 suoraan. Sivulle 10. 178 siellä hännässä. Sivulla 10 puolesta vastaan tyhjää ö, hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20, puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27. Tarkistamme tuon äskeisen. Tarkistammeko vai emmekä? 184. Ei tarkista vai? Nolla. Tarkistetaan sitten. Tarkistamme numeron 184. Tarkistus alkaa. Päättyy. hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 185 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 186 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 ja 189 ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 191 sitten puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Vastaa tyhjää hyväksytty 202 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 204 puolesta 30 204, 30 äänestettiin. 204 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 205 ja 6 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 207. Tarkistamme nyt on äskeinen. 205 ja 6 yhdessä äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 210 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus käynnissä. 210. Tietysti se, tietysti sitä hyl, se hylättiin, mutta tämä on tämä kädettömyys edelleenkin ongelmana. Ää, 210, 211 nyt sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 212 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjä tar hylätty. Hylätty. No joo, joo. 216, 216 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Musta. Haluatteko vielä äänestää tästä? Äänestys alkaa 32. Hyväksytty. seitsemäntoista puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty minun mielestäni. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 34 vedetty pois. 226 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 227. Ai, tarkistamme tuon äskeisen 22 226 tarkistus alkaa. Päättyy. 28, 23 hyväksytty. Sen jälkeen 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 233 puolesta puheenjohtaja sanoi, että hyväksyttiin. 233 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 237 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 238 vedetty pois. 36 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 37 puolesta 239 tässä välissä. 239 puolesta. Puolesta. Niin. 239 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. seitsemän puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää Kor- 38 käsiä pystyy puolestaan nyt ensin. Ja sitten vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 140 vedetty pois. 242 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 raukesikin äsken 243 tarkistamme sen. Jos alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Mikä hyväksytty? 244 raukeaa, kun äskeinen hyväksyttiin. tästä päästäänkin ...249-250 asti. Yhdessä näistä 249 200 puolesta vastaan. 249-250. Nyt kimpassa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 43 raukesi, 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 253 puolesta. puolesta niin vastaan. Ja tyhjiä hylätty. 45 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 254 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 255 puolesta tyhjää hylätty. 256 vedetty pois. 46 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 47 ja 257 ovat identtiset yhdessä niistä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 259 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 258 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 eh, puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 265 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 266 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Niin, sieltä puheenvuoropyyntö järjestykseen. Herr Vorsitzender, wie Sie ja bereits gesagt Puheenjohtaja, kuten jo sanoitte. Yes. Wie Sie gesagt haben, würde es ein... Äh... Kuten jo sanoit, niin tähän tulee kompromissi kymppiin suullinen tarkistus, ja siinä on suuri käännösvirhe Saksan versiossa. Vihreiden SDn ja EPP kanssa on nyt sovittu siitä, että otsikossa European Save Third Countries Concept, European sanotetaan pois. Myöskin ensimmäinen kohta, siinä ei ole sitten enää mitään järkeä. Toisesta kohdasta tulee siis ensimmäinen kohta. Kohtana F lisätään. It has ratified and observed provisions of Geneva Convention without any graphical limitation. Viitataan siis eh, Geneven konventio sopimukseen. Lisäksi lisätään by law and und damit ja näin sitten numerointi tietysti menee automaattisesti pykälän taaksepäin, mutta se on sitten tekninen asia. We thank you, Mrs. Hirsch, for the... Kiitoksia edustaja Hirsch tästä suullisen muutosetyksen taustaselvityksestä, joka on tehty kompromissiin 10 artiklasta 38. Koittavasti kaikki ovat nyt sitten tästä ymmärtäneet, mistä on kysymys. Etenemme tästä 10. Holmajär vielä. Halusin vain lisätä, että artiklasta 33 pidetty äänestys olisi voitu hoitaa siinä. Siinä ei olisi enää, olisi täytynyt äänestää ollenkaan, koska sehän liittyy nyt kompromissiin 10. Do you agree? Do we agree? Olemmeko siitä yhtä mieltä, Rahish? Okei. Okay. Selvä. Sitten mennään äänestämään. 10, kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Siinä päästään vähän pidemmälle. 271 asti, 271 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Hylätty. Sitten 272 pyydetty pois, 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta puolto ääniä, puolto käsi ääniä, sitten vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. Hyväksytty, hyväksyttypä. Äh, enemmän käsiä nousi, tarkistamme nyt sitten kuitenkin. Of course we're all tired. We're... Väsyttää, mutta mutta jos, käsit, jos eivät kädet nouse, niin ei tästä sitten tullut vallankaan mitään tule. Nyt numerosta 51 äänestys, tarkistus, äänestys käynnissä. Äänestys alkaa ja päättyy. 28, 22 äänen hyväksytty. 2, 5, 2 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 275 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 276, 276 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 279 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 277 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 278 puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 280 vedetty pois, 281 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantaosaan 54 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 55 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 56 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 57 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjiä 76 uudestaan kättä pystyyn 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 4 ja 78 ovat identtiset. Äänestetään yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjä taisi mennä läpi. 79 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt sitten Kaksi muutosesitystä jäi väliin kuulema, sanoo sitten. Skip. Tässä on pari jäänyt äänestyttämättä matkan varrella kuulemma. Ihan kototta. Olen pahoillani, täytyy nyt sitten taas kelantaa taaksepäin sivulle 17. Kaksi muut se, sivulla 17 yhdessä 251 ja 252 ovat identtiset. Niistä äänestetään yhdessä puolesta ja vastaan hyväksytty. Ja vielä 44. Sivulta 17 löytyy viho, vihoimmeinen siellä sivun pohjalla 44 puolesta. kolme tehtiin. Ai toisinpäin vai? Ai ne jäi jännästämättä vai? No sitten se raukesi. 44. 44. Minulla äsken väitettiin, että ei sitä äänestetty. Jopa teknisetkin palvelut saattavat tehdä joskus virheitä, mutta minulla kerrottiin, että tästä ei äänestetty. Mutta on mutta onpa äänestetty kumminkin näköjään. Ihminen on erehtyväinen. Sitten ähm, elektroninen äänestys lopuksi koko tekstistä, tekstistä muutetussa muodossaan äänestys alkaa. Ja nyt se päättyy. Ja läpi meni 28 ääntä puolesta. Ja 22 vastaan. Edustaja Guillaume, onnen toivotukset Kiitoksia kärsivällisyydestä. Edustaja, edustaja Ladford, viimeinen sekunti. Puhun tässä kärsimättömänä henkilönä. Voisimmeko pyytää koordinaattoria tarkistelemaan näitä äänestyksiä, koska nyt on äänestetty pari tuntia, kaksi tuntia ja vartti. Ymmärrän, että tämä on hankalaa, eikä tämä muidenkaan raporttien kohdalla ole ollut helppoa saada näitä kompromisseja aikaan, kuten Sippel omassa mietinnössään. Meillähän siinä oli vain 30 yksittäistä tarkistusta. En tiedä, onko tämä mahdollista, mutta jos tätä voitaisiin tarkastella – parempi kuri näissä tarkistuksissa, suurempaa kompromissihalukkuutta, en tiedä, mutta ei kovin moni meistä kestä tällaista kahden ja puolen tunnin äänestyssessiota. En tähän nyt oikeastaan muuta voi sanoa kuin, että, että, että kärsi, kärsivällisyys ei ole ikinä, ikinä ollut minun hyveideni joukossa. Ja pyrin parhaani mukaan jouduttamaan, jouduttamaan näitä käsittelyjä, mutta joskus kuitenkin ajaudumme hyvin pitkä, sitkeisiin kädenvääntöihin. Joskus, äh, nyt, joskus pitäisi kuitenkin kyetä kom, kom, kompromisseihin. Täällä Lipevaliokunnassa se tuntuu olevan todella kiven alla. Täällä joudutaan aina älyttömän pitkiin esit- äänestysrupeamiin tois- toisin kuin muissa äh, valiokunnissa. Tätä voitaisiin aina miettiä, että miten voisimme sitten koordinaattorin koordinaattoreiden ja, ja valiokunnan jäsenten työtä joudut. Meidän ryhmämme kannalta tämä oli hyvä äänestys ja sitä hallinnoitiin hyvin. Kiitoksia yhteistyöstä. Nähdään ensi kerralla. We'll be again at 3 p.m. this afternoon.